Okay, could you take your seats, please? Take your seats. If you, if you take your seats and... Olkaa hyvät, istutkaa paikoillenne. Voitte jo laittaa äänestyskorttinne paikoilleen, niin testaamme laitteet. I'm hoping everybody's got their card. Toivottavasti kaikilla on kortit mukana. No, I'm just doing a test vote. Need to have, huh? I'm, I'm, I'm, I'm checking the votes before we do anything else, just to make sure. Ennen kuin aloitamme, niin testaamme ja katsomme, että on oikea määrä henkilöitä paikalla. Testiäänestys alkaa. If, you, if, if you're all happy, vote yes. Jos olette kaikki tyytyväisiä, niin äänestäkääpä kyllä. Everybody's happy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 Otherwise, say that we. It, it, it, it wasn't a real vote, so it doesn't matter. Another one? No, no, no, no. no but when we come to the first vote, when it says plus one over on the, it tells yeah. you, yeah. It showed plus one. Yeah, yeah it showed plus yeah, yeah. one. You could yeah. warn that already. Right. Okay. I'd just like to warn you that there's one group. Varoitan vain, että yhdellä ryhmällä on yksi ylimääräinen kortti koneessa. Sitten kun oikeasti äänestetään, niin sitten hyökkään kimppuun. Alkuun meillä on esityslistan hyväksyminen ohjelmassa. Udo. Frau Vorsitzende. Puheenjohtaja. Meillä on tänä päivänä hyvin tärkeitä asioita koko Euroopan unionille ja erityisesti euroalueelle. Ja tämä, nämä ovat tällaisia erittäin tärkeitä mietintöjä, talouspoliittisia mietintöjä, joissa parlamentilla on yhteispäätösmenettelyoikeus. Haluaisin oman ryhmäni nimissä sanoa, että me kiitämme kaikkia esittelijöitä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tuntikaupalla töitä, mutta emme ole kuitenkaan päässeet tilanteeseen, jossa tämä parlamentti ja tämä valiokunta äänestäisi yhtenäisesti. Se on sääli. Me emme kykene saamaan suuria enemmistöjä strategisen kannan taakse, joka olisi hyvin tärkeää sitten, kun lähdetään neuvottelemaan neuvoston kanssa. Kiitän kuitenkin näiden viime hetkien joustoista. Kiitän kollegoita, jotka olivat mukana, Sylvie Goulard, Wortman Kohl. Me olemme päässeet lähemmäksi toisiamme, mutta me toivoisimme, että me voisimme kasvaa ulos tästä kriisistä ja sen vuoksi vakaussopimuksesta tulisi kasvu- ja vakauspaketti. Ja sitten on niitä, jotka haluavat, että Euroopan unionin 2020 tavoitteesta tulisi sitovia. Ja heidän kanssaan emme ole saaneet aikaiseksi kompromissia. Minusta olisi hyvä, että me antaisimme itsellemme aikaa tämän kompromissin löytämiseksi. Siksi pyytäisin, että me siirtäisimme tätä äänestystä niin, että tämä parlamentti kykenisi puhumaan yhdellä äänellä, kun se edustaa Euroopan etuja ensi viikon neuvotteluissa. Ja minusta olisi ikävä heikentää parlamenttia vain sen vuoksi, että äänestämme tänään. Jean-Paul, you've asked for the floor. Mikrofoni. Madame le Président, mes chers collègues, je... Hyvä puheenjohtaja, minä kuulin tämän äskeisen pyynnön ja sanon heti, että me olemme äänestämisen puolesta tänään. Ja miksi näin on? Siitä syystä, että neuvosto on tehnyt hyvin paljon työtä tämän asian eteen ja löytänyt sinne tasapainon ja nyt parlamentin tehtävänä on nopeasti antaa oma äänensä kuuluviin, jotta kansalaisemme ymmärtävät, mikä merkitys meillä on tässä asiassa. Enkä usko, että jos jatkuvasti etsimme kompromisseja, että sillä tavalla pääsisimme nopeasti johonkin tilanteeseen, jossa Euroopan unionin tilanne olisi parempi. On hyvin kiireellistä parlamentille se, että nyt asettaudumme neuvon, vastakkain neuvoston kanssa, jotta löydämme sitten yhtä, yhden äänen tässä tilanteessa ja pääsemme sellaisiin välineisiin, jotka ovat hyödyllisiä meidän taloudelliselle kehityksellemme ja kasvullemme. Thank you very much. Is anybody else? Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron aiheesta? Then I, I think in view of the... Otan huomioon olosuhteet. Äänestämme tästä. Minä ehdotan, että me etenemme äänestämään. Avaamme äänestyksen. Äänestämme siis siitä, haluammeko hyväksyä uuden ehdotuksen, että lykkäämme. Jos äänestätte kyllä, niin se kannattaa lykkäystä. Jos äänestätte ei, niin se tarkoittaa, että äänestämme tänään. Äänestys alkaa. Hang on. Uh, right, we've got one too many EP. Yksi EPP-läinen liikaa ja yksi myös S&D-ryhmästä. Tavallaanhan ne kumoavat toisensa, mutta... Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Etenemme siis äänestykseen 17 puolesta 28 vastaan. Esityslista on hyväksytty. Ilmoitukset puheenjohtajalta. Neuvottelut on saatu neuvoston kanssa päätökseen asetuksen tarkistamisesta Eurocash-asiassa. Sofia, Okonin mietintö 73 säännönmukaisesti työjärjestyksessä ilmoitan teille, että neuvottelut saatiin päätökseen kirjallisen menettelyn kautta ja näin meillä on kompromissi neuvoston kanssa. Koreper hyväksy 4. toukokuuta tekstin. Jollei vastalauseita ole ryhmiltä tässä valiokunnassa, mietintöluonnos otetaan kesäkuun täysistunnon käsittelyyn. Katson, että vastalauseita ei ole, joten tämä ensimmäinen käsittely saatetaan päätökseen siis täysistunnossa kesäkuussa. Nyt tämän päivän asioihin. Okay. And, and for the avoidance of doubt. Josta mitään hämminkiä, epäilystä ei jäisi. Udo. Thank you. Uh, weil es mit dem Abstimmungsverhalten sehr sensibel ist. Koska äänestäminen on hyvin äh, arkaluontoista, voisimmeko tehdä vielä yhden testin Meitä pitäisi täällä olla sopiva äh, määrä henkilöitä, mutta haluaisin kuitenkin välttää epävarmuuksia niin, että voi sitten tarkastaa jokaisen ryhmän äänestysoikeutettujen määrän. I'm, I'm happy to, to open another... Mielelläni avaan uuden koeäänestyksen, mutta jokainen ääni näkyy kyllä. Ja sitten me näemme täältä, onko ylimääräisiä missä ryhmässä. Minä kyllä huomaan, jos joku ylimääräisen kortin laittaa laitteeseen. Mutta vielä yksi testiäänestys. 50 korttia on nyt laitettu sisään koneisiin ja kaksi liikaa. Right, EPP have got two too many. EPPtä on kaksi liikaa. One, two. EPP has still got two. EPP. Vieläkin liikaa. Nyt 48 äänestys, 47 äänestyskorttia, 48. Kolme henkilöä ei lainkaan äänestä, koska eivät ole painaneet nappia, varmaankin tarkoituksella. Kolme korttia prosenttia on nyt koneessa, mutta niillä ei äänestetä. It doesn't matter, because they're not... Ei sillä ole väliä, koska ne eivät ole ylimääräisiä. Joku vain ei äänestä. Nyt äänestys päättyy joka tapauksessa. Nyt kerron, miten toimimme. Äänestämme mietinnöistä siinä järjestyksessä, kun niistä on keskusteltu istunnoissa. Haglund and Ford, which is how we have... Näinhän me olemme koko menettelyn ajan toimineet. Sama järjestys. Ensimmäinen mietintö, josta äänestetään, on Wortman Kohlin mietintö. Ensin, niin kuin tapana on, Äänestämme siitä, hylätäänkö koko juttu ja sen jälkeen sitten oikeusperusta äänestys ja näiden äänestysten jälkeen yksityiskohdat, joita valiokunta on käsitellyt. Ensin hylkäystarkistukset 66 ja 67, jotka ovat identtisiä. Koneella äänestämme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. S et D on nyt yksi liikaa yllättäen. You have to reject that vote and start again. Tämä on nyt hylättävä ja aloitettava uudestaan. S et D oli yksi ylimääräinen äänestäjä. Äänestys alkaa uudestaan. Esto está cambiado.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 Tarkistus 68, ykkönen työllisyysvaliokunnasta ja 69. Äänestys alkaa. Just keep opening it, don't wait for to say. Has everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta 28 vastaan. Nyt tarkistus 70 Äänestys alkaa. Has everybody voted? Votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 40 vastaan, 6 puolesta. Nyt äänestämme kompromissista A. Tässä on kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa This to Employment. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 45 puolesta, yksi vastaan. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Everybody's voted. Votes closed. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan. Nyt kompromissi B yhtenä osana puolesta. Äänestys alkaa. Everybody's voted, vote. Äänestys päättyy. 46 puolesta. Nyt kompromissi C. Suullinen tarkistus. S et Dltä. Sana procedural korvataan sanalla in, interinstitutional, toimielinten välinen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta ääntä ja 5 vasta ääntä. Nyt kompromissi D. In two parts, the first... Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Everybody's voted, votes closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 19 vastaan. Nyt toinen osa. Äänestys alkaa. Everybody's voted, votes closed. Äänestys päättyy. 30 puolesta 16 vastaan. Go to compromise. E. Nyt kompromissi E yhtenä osana Äänestys alkaa. Everybody's voted. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 27 puolesta ja 19 vastaan. Nyt kompromissi F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Everybody's voted, votes closed. Äänestys päättyy. That's 30 in favor and 16 against. 30 puolesta ja 16 vastaan. Oh. Well, that's, that's, that's a bit of excitement. We've opened... Hieman jännitystä. Äänestys, osa yksi. Nyt äänestämme osasta 2. Kompromissi F. Äänestys alkaa osa kaksi ja F. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 13 puolesta, 16 vastaan. 30 puolesta. Tulkki korjaa. Sitten G, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 45 puolesta, yksi vastaan. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 16 vastaan. Nyt kompromissi H kahdessa osassa. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa. Everybody's voted, votes closed, 30 in favor and... 30 puolesta, 16 vastaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Two more people to vote if you're... Vielä kaksin. Kahden pitäisi äänestää. Äänestys päättyy. 29 puolesta 15 vastaan. Nyt Kompromissi I. Aika kaukana siellä papereissa. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 39 puolesta 7 vastaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 19 vastaan. Nyt kompromissi J yhtenä osana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan. Nyt kompromissi K Sieltä se löytyy kompromissi K. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan. Nyt kompromissi L. Äänestys alkaa. L. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan. Kompromissi M. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme vastaan. Osa kaksi. Äänestys alkaa. Everybody voted, votes closed. Äänestys päättyy. 30 puolesta 16 vastaan. Nyt kompromissi N kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? 33 puolesta, kolme vastaan. Toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 15 vastaan. Nyt kompromissi O. Kokonaisuutena äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta, 7 vastaan. Nyt kompromissi P yhtenä osana. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 15 vastaan. Seuraavaksi tarkistus 3, 8, kolme, kun löydän sen. Äänestys alkaa. <laughs> Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ette vain olleet liian tarpeeksi urheita. Siitä se kiikastaa. Hävisitte ja kadutte tätä. Kompromissi Q, ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 36 puolesta 5 vastaan. 5 tyhjää. Osa 2. kaikki äänestäneet. 27 puolesta, 12 vastaan. 7 tyhjää. Nyt kompromissi R yhtenä osana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 14 vastaan. Kaksi tyhjää ääntä. Nyt tarkistus 438. Äänestys alkaa. Filipin tarkistus. 438. Real there? Yeah. Everybody voted. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 28 vastaan. Yksi tyhjä. Filip, kyllä sinulla meni paremmin kuin minulla. 439. It's closed. Päättyy 37 puolesta, 8 vastaan, yksi tyhjä ääni. Wiki. Hyvä, hyvä. Kompromissi S kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, 4 vastaan. Osa 2. The voted, votes closing. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 19 vastaan. Seuraavaksi kompromissi T yhtenä osana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 18 vastaan. Yksi tyhjä ääni. Nyt kompromissi U. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 19 vastaan. Kompromissi V. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta, 2 vastaan. Kompromissi 2 V. Äänestys alkaa. Everybody voted. Votes closed. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 15 vastaan. Nyt kompromissi X. Äänestys alkaisi, jos se täältä löytyisi. No niin, äänestys alkaa. Voted. Votes closed. Äänestys päättyy. 41 puolesta, 3 vastaan, Kaksi tyhjää ääntä. Kompromissi Y. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 19 vastaan. Kompromissi Z. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 29 puolesta, 14 vastaan, kolme tyhjää ääntä. Kompromissi AA yhtenä osana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, 2 vastaan, 2 tyhjää. Kom- Tarkistus 549. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 14 vastaan. No nyt sujui paremmin, nyt olen iloisempi. Kompromissi. Hetkinen. Okay, we now take a... Nyt kokonaisuutena äänestämme 5.50 aina 5.53 saakka, ne kuuluvat yhteen. Eli yhteisäänestys 5.50, 5.51, 5.52, 5.53. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi vielä jäljellä. Äänestäkääpä nyt. Äänestys päättyy. 4 puolesta 42 vastaan. Nyt siirrymme kompromissiin A, B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 43 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi AC. Äänestys alkaa. Viimeinen mahdollisuus vielä äänestää. No niin, 41 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Kompromissi ei vaan tarkistus 555. one more person's plugged in. Yksi lisähenkilö tuli mukaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 28 vastaan. Valitan Silvi ei onnistunut. Kompromissi AD kahtena osana. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Osa kaksi Has everybody voted? Last chance. Viimeinen mahdollisuus äänestää. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 3 vastaan, 12 tyhjää. Nyt tarkistus 558. 558. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta, 32 vastaan. Ei tyhjä. 559. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta, 28 vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Sitten tarkistus 71, 72 ja 73, ne ovat identtisiä. Äänestämme niistä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 17 vastaan, kaksi tyhjää. Nyt kompromissi AE Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 14 vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi AF. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 17 vastaan. Ahaa, muutit äänestyskäytöstäsi. 29 puolesta, 17 vastaan. Varapuheenjohtaja painoi väärää nappia. Ei tyhjä. Nyt kompromissi AG. Yhtenä osana. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme vastaan. Nyt kompromissi A, H. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Nyt kompromissi AI. Äänestys alkaa. Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 31 puolesta, 15 vastaan. Nyt AJ. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 13 vastaan, kaksi tyhjää. Tarkistus 134. Äänestys alkaa. Kun kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä ääni. Seuraavaksi kompromissi AK. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 18 vastaa, yksi tyhjä ääni. Kompromissi AL. Äänestys alkaa. Last chance to vote. Viimeinen mahdollisuus äänestää. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Nyt kompromissi AM. Everybody's voted. Votes closed. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 15 vastaan. Nyt kompromissi AN. Everybody's voted. The vote's closed. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 13 vastaan, 2 tyhjää. Nyt äänestämme tekstistä näin muutettuna. It is voted, votes closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 18 vastaan, 1 tyhjä ääni. Nyt äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Votes closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä. Kiitoksia. Tämä on nyt hoidettu. Onneksi olkoon Wortman Kohl. Haluatte puheenvuoron? Much and I would like to thank... Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikki, kaikkia kollegoita, jotka tukivat minua ja antavat minulle sitten vahvan enemmistön neuvoston neuvotteluihin. On nyt hyvä lähteä. Oli siis tavoitteena saada aikaiseksi vahva rahaliitto ja talousliitto. Ja harmittelen, että sosialistit ja vihreät eivät halua ottaa vastuuta kestävästä budjettipolitiikasta. Every, every rapporteur gets their go. Um. Jokainen esittelijä saa vuoronsa. No niin, nyt siirrymme sitten eteenpäin Diogo Feijon mietintöön. Ja toimimme kuten aikaisemmin. rahoittukaapas nyt, näitä on vielä monta. Ensin hoidetaan nämä toimintatavat tarkistus 51 ja 52, jolla kielletään tai ei lähdetä äänestämään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja, sitä, ja se on hylätty. Sitten äänestämme oikeusperustasta. Äänestys alkaa. Tarkistus 52. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolme puolesta, 43 vastaan. No niin. Siirrymme kompromissiin A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan. Tarkistus 165. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 24. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 12 vastaan yksi tyhjä. Muut raukeavat. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Ja siirrymme sitten tarkistukseen 169. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 4 puolesta 41 vastaan ja yksi tyhjä. Hylätty. 170. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta, 3, puolesta 30 vastaan yksi tyhjä. Myös hylätty. 171 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 16 vastaan, 2 tyhjää. Hyvä. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan, 1 tyhjä. 187. Tarkistus 187. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 29 vastaan. Hylätty. Kompromissi C. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Äänestys päättyy. 43 puolesta kolme vastaan. Toinen osa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta 18 vastaan. Tarkistus 201, suullinen tarkistus esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 15 vastaan kolme tyhjää. Sitten tarkistus 202 ja 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 31 vastaan, yksi tyhjä. Eli hylätty. 204. Äänestys päättyy. 17 puolesta 28 vastaan, hylätty. 205 Äänestys päättyy. 14 puolesta, 31 vastaan, 1 tyhjä. Hylätty. 206. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 13 vastaan, 2 tyhjää. 207. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 29 vastaan. Hylätty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 17 vastaan, 4 tyhjää. 212. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 16 vastaan, 2 tyhjää. Kompromissi E 42 puolesta, kolme vastaan ja yksi tyhjä. Kompromissi F. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 17 vastaan, kaksi tyhjää. Tarkistus 225. Äänestys päättyy. 31 puolesta 13 vastaan, yksi tyhjä. Sitten tarkistus 31 Ensimmäinen osa tarkistuksesta 31 ja tarkistus 224, jotka ovat identtisiä. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi tyhjää. 227 taisin tehdä tässä virheen, sanoi puheenjohtaja. No, 227 äänestys päättyy. 29 puolesta 15 vastaan ja kaksi tyhjää. Minä sanoin, että nämä olisivat identtiset. Mä okei, okei, selvä, selvä. En tehnyt mitään väärin. Mutta aina parempi tarkistaa. 228. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 229. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta. Tarkistus 32. Äänestys päättyy. 28 puolesta 17 vastaan yksi tyhjä. 230 raukeaa. Kompromissi G. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 39 puolesta 5 vastaan 2 tyhjää toinen osa. Ernst alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 15 vastaan kaksi tyhjää. Kompromissi H ja siihen on suullinen tarkistus. Siis kompromissi on Edward Klunan äh, suullinen tarkistus. If you, uh, do you want to vote first on the... Haluatteko te äänestää ensin tästä suullisesta tarkistuksesta? Selvä. Äänestämme ensin vain tästä suullisesta tarkistuksesta. Hyväksytäänkö tämä suullinen tarkistus? Eli nyt vain suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan ja kaksi tyhjää. Suullinen tarkistus siis. Eli se on hyväks- ö, hylätty. Ja nyt sitten kompromissi H ilman suullista tarkistusta. EPP yksi liikaa äänestäjiä. Äänestys päättyy. 40 puolesta 6 vastaan tästä peruskompromissi Hsta. Sitten kompromissi I. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Ja sitten kompromissi J kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta kolme vastaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 18 vastaan. Tarkistus 251. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. 37 raukeaa. Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 30 puolesta 16 vastaan. Tarkistus 38 Äänestys päättyy. 43 puolesta ja kaksi tyhjää. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä. Sitten kompromissi M, jossa on Elvarsi Kluunan suullinen tarkistus. Otetaanko, otammeko erikseen suullisen tarkistuksen? Te haluatte, että sitä äänestetään erikseen. Selvä. Eli nyt äänestämme pelkästään suullisesta tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan ja kaksi tyhjää suullisesta tarkistuksesta. Eli sitä ei otettu mukaan. Nyt kompromissitarkistus M. Äänestys päättyy. 38 puolesta 7 vastaan. Seuraavaksi kompromissi N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjä. Kompromissi O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta 6 vastaan, ei tyhjiä. Sitten kompromissi P. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjiä. Sitten tarkistus 272 ja 273, jotka ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 30 vastaan yksi tyhjä. Hylätty. Sitten tarkistus 45 esittelijältä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaa, kaksi tyhjää. Sitten työllisyysvaliokunnan lausunto yhteen sopiva 17. Tässä sanotaan, että se on yhteen sopiva. 17 puolesta 26 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. 276. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 277 ja 278. Identtiset. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta 31 vastaan ja yksi tyhjä hylätty. Työllisyysvaliokunnan lausunto 19. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, ei vastaan ja kaksi tyhjää. 279. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksi puolesta, 43 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Työllisyyden 20. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi R Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 12 vastaa. Tarkistus 283 ja 284 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 31 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 285. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 28 vastaan ja yksi tyhjä, hylätty. Kompromissi S 44 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Kompromissi T. Oi, anteeksi, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Kompromissi T, ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, kolme vastaan. Ja sitten äh, toinen osa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 15 vastaan, ei tyhjiä. Tarkistus 292. Äänestys päättyy. 14 puolesta 31 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Tarkistus 293. Äänestys päättyy. 17 puolesta 28 vastaan ja yksi tyhjä. Hylätty. 294. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksi puolesta, 43 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Tarkistus 300. Äänestys päättyy ei ketään puolesta ja 43 vastaan kolme tyhjää. Eli nähtävästi jotkut tämä tarkistuksen esittäjät äänestivät itse itseään vastaan. No, tarkistus 295. Äänestys päättyy. Kaksi puolesta 43 vastaan, yksi tyhjä. 296. Äänestys päättyy. 15 puolesta 30 vastaan yksi tyhjä. 298. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 7 vastaan, 1 tyhjä. Hyväksytty. Joten 299 raukea. Ei, puheenjohtaja korjaa 297 raukea. 299 on yhteen sopiva, joten äänestämme tarkistuksesta 299. Äänestys päättyy. 17 puolesta 28 vastaan ja yksi tyhjä. Hylätty. Kompromissi U kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 42 puolesta 4 vastaan. Ja sitten toinen osa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 8 vastaan. Ei tyhjiä. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta ei vastaan ja kaksi tyhjää. 310 on yhteensopiva. Äänestys päättyy. 42 puolesta, 2 vastaan, 1 tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi V. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Et siirrymme kompromissiin kaksois V. Äänestys päättyy. 43 puolesta kaksi vastaan ja yksi tyhjä. Sitten työllisyysvaliokunnan kakkonen. Kuusitoista puolesta, 27 vastaan ja kaksi tyhjää hylätty. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 64. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. 65 on vedetty takaisin. 68. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, 2 vastaan, tyh, yksi tyhjä. 69 päättyy. 27 puolesta, 14 vastaan ja 4 tyhjää. Loput raukeavat. Kompromissi X. Äänestys päättyy. 42 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Tarkistus 74. Äänestys päättyy. Kaksi puolesta 43 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Tarkistus 75. Äänestys päättyy. 7 puolesta 38 vastaan, ei tyhjiä. Hylätty. Tarkistus 76. Äänestys päättyy. Kolme puolesta 39 vastaan ja kolme tyhjää. Kompromissi Y Äänestys päättyy. 31 puolesta 15 vastaan, ei tyhjiä. Tarkistus 3. Äänestys päättyy. 29 puolesta 16 vastaan, yksi tyhjä. 25 raukeaa. Kompromissi Z. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta 5 vastaan, yksi tyhjä. Kiitos, kiitos. Kompromissi AA. Äänestys päättyy. 42 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissi AB. Äänestys päättyy. 45 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 14 vastaan, kaksi tyhjää. 99 raukeaa. Kompromissi AC. AC. Äänestys päättyy. 42 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. 45 puolesta, ei vastaan ja yksi tyhjä. 102 raukeaa. Kompromissi AD. Äänestys päättyy. 43 puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjä. Kompromissi AE 43 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää. AF, kompromissi. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 14 vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 105. Äänestys päättyy. kolme puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. 106. Voidaanko äänestää unblock? 106-110. Unblock. 106-110. Ei, ei, ECRlle ei käy. 106 puolesta, Äänestys päättyy. 40 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. 107. Ai nyt voidaan unblock. 107-110 unblock. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 9 vastaan, yksi tyhjää. Tarkistus 111. Äänestys päättyy. Kolme puolesta, 42 vastaan, yksi tyhjä. 112. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä. Kompromissi A, G. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjää. Tarkistus 113. Äänestys päättyy. 27 puolesta 18 vastaan, yksi tyhjä. 114. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan ja yksi tyhjä. Tarkistus 14. Äänestys päättyy. 32 puolesta 12 vastaan yksi tyhjä. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Kompromissi AH. Äänestys päättyy. 45 puolesta, ei ketään vastaa eikä yhtään tyhjää. Mutta kaksi ihmistä ei painanut nappia. Kompromissi AI. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjää. Tarkistus 124. Äänestys päättyy. 32 puolesta 13 vastaan, yksi tyhjä. Kompromissi AJ. Äänestys päättyy. 42 puolesta, 2 vastaan, 2 tyhjää. 129 Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan ja yksi tyhjä. Hylätty. Se on tähän mennessä tiukin. 131. Äänestys päättyy. 26 puolesta 19 vastaan 1 tyhjä. Kompromissi AK. kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 38 puolesta 6 vastaan, 2 tyhjää. Tarkistus 138. Ovatko kaikki äänestäneet? 43 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Sitä 39 raukeaa. Se on jo hyväksytty. Ei, kun ei hyväksytty. Ei, niin. 140. neljäkymmentä. Äänestys päättyy. 39 puolesta, kaksi vastaan ja viisi tyhjää. 142 Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, 3 vastaan, 1 tyhjä. Tarkistus 143 Äänestys päättyy. 39 puolesta, 6 vastaan, 1 tyhjä. 144. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 13 vastaan, ei tyhjiä. Kompromissi AL päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä. Sitten, ei, kompromissi AM. Äästys päättyy. 46 puolesta, ei tyhjää, ei vastaan. 150. Äänestys päättyy. 14 puolesta 31 vastaan. Ei, ei yksi tyhjä hylätty. Tarkistus 151. Äänestys päättyy. 44 puolesta yksi vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 152. Äänestys päättyy. Kolme puolesta, 42 vastaan ja yksi tyhjä hylätty. 153. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 30 vastaan ja kaksi tyhjää. 154 raukeaa. Tarkistus 20. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 13 vastaan, yksi tyhjä. Loput raukeavat. Siirrymme tarkistukseen 158. EPPllä yksi äänestää liikaa. Tiedän, että täällä, tämä Astridin tarkistus, mutta jonkun täytyy nyt poistaa korttiinsa. Tällä nyt joku innostunut EPP-läinen voisi irrottaa korttiinsa. Hienoa, äänestys päättyy. No, mutta hienosti meni asti. 42 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä. Sitten tarkistus 21. 21. 21. Äänestys päättyy. 42 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 22. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 23. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Sitten 159 raukea. Kompromissi AN kohta kohdalta. Ensimmäinen osa, ensimmäinen osa kompromissi A, N. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 4 vastaan, sitten toinen osa. Äästys päättyy. 37 puolesta 8 vastaan, ei tyhjä. Sitten teksti näin muutettuna. Yksi EPP-läinen niin liikaa taas. Kaksikymmentäyhdeksän puolesta, seitsemän vastaan ja kymmenen tyhjään. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotus. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 7 vastaan ja 11 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Right. Mr. Feo, yes. Edustaja Feo, olkaa hyvä. Muito obrigado, Sharon. Muito obrigado, Sharon. Kiitoksia, Sharon. Meillä siis esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. No é altura para grandes declarações políticas, queria... Niin, minä halusin kiittää ensinnäkin kaikkia niitä omassa toimistossani ja kaikkia avustajieni. Ja haluaisin EPPtä omaa ryhmääni kiittää ja myöskin koordinaattoreita, Rova Wortman Koolia, myös sihteeristöä, sihteeristöä ja kaikkia varjoesittelijöitä joiden kanssa minulla on ollut mahdollisuus käydä keskustelua moneen otteeseen. Usein me löysimme konsensuksen. Ja minä haluaisin myöskin kaikkia muita esittelijöitä kiittää, jotka ovat tähän kokonaisuuteen osallistuneet. Keskustelumme ja kokouksemme jatkuvat ja minä haluaisin myöskin kiittää puheenjohtajiston sihteeristöä ja kaikkia kaikkia niitä, jotka ovat eh, jotakin uutta antaneet tähän ja pyrkineet jännitteitä poistamaan. Ja minä toivon, että ihmiset eh, tulevat tähän sitten yhtymään täysistunnossa. Wolf or Sylvie? Wolf. Taitaa olla Wolfin vuoro. We know and, and we see that the votes are taken. Tiedämme, ja näemme, että äänestykseen menee paljon aikaa. Muutamia minuutteja säästettäisiin, jos ette lukisi niitä äänestystuloksia, vaan sanoisitte vain, että hyväksytty tai hylätty. Ja sitten kahvia, kiitos. Exactly. Uh, my point was, please, even if it's austerity, give... Vaikkakin tässä on nyt kyse eh, kurista ja säästeliäisyydestä, niin kahvia, kiitos. Um, what I think we might do is have... Niin, ehkäpä pidettäisiin pieni tekninen tauko, kun kolmas äänestys saadaan vietyä läpi. Kohta aloitetaan. Joten voin vakuuttaa, että en tässä menetä aikaa, en hukkaa aikaa lukemalla äänestystuloksia, koska meidän täytyy kirjata ne ylös ja meidän täytyy resetata äänestyskoneet, joten me teemme kaiken ihan todella kirjaimellisesti niin nopeasti kuin on mahdollista. Olen pahoillani. Jokaisesta kohdasta äänestetään sähköisesti, näin on sovittu etukäteen tätä en muuta miksikään nyt. Eli sitten siirrytään Ferreiran mietintöön ja aloitetaan äänestämällä ehdotuksen hylkäämisestä Äänestys käynnistyy. Äänestivätkö kaikki jo? Yrittäkää pitää huone hiljaisena, koska täällä on hirvittävän voimakas kuuluvuus. Kaikki siihen ja suhina kuuluvat, joten älkää pitää ylimääräistä ääntä. Joitakin jäseniä puuttuu paikalta. No, äänestys päätyy joka tapauksessa Kolme puolesta, 41 vastaan, eli, ja ei tyhjä ääniä, joten siirrytään äänestämään oikeusperustasta, joka näyttäisi olevan kompromissi A, ei vaan miinus A, kompromissi miinus A. Ja onko äänestetty? Äänestys päättyy 40 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Ja siispä siirrytään seuraavaan kohtaan. 50, tarkistus 50. Äänestys käynnistyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kolme puolesta, 40 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja niinpä siirrytään tarkistukseen yksi Se tulee työllisyysvaliokunnalta. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 23 vastaan ja kaksi tyhjää. Kompromissi A seuraavaksi. Nopeasti kun painatte nappejanne, niin päästään eteenpäin kolme, on vielä äänestämättä, mutta äänestys päättyy. 43 puolesta yksi vastaan, joten kompromissi B seuraavaksi. Äänestys alkaa. Olkaa hiljaa ystävällisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 40 puolesta, kolme vastaan, nolla tyhjää. Seuraavaksi kompromissi C. Äänestys alkaa kompromissista C. Äänestys päättyy. 42 puolesta, 0 vastaan ja 2 tyhjää. Joten seuraavaksi tarkistus 190 Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan. Ja niinpä siirrytään kompromissi d -hen. Äänestys päättyy. 42 puolesta, yksi vastaan. Ja sitten 203. Tarkistus 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta 27 vastaan ja yksi tyhjä eli hylätty. Kompromissi E Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjää. Ja niitä siirrytään 223. Tarkistus 223. Äänestys alkaa. Niin, 223 on nyt vuorossa. 223 on nyt äänestettävänä. Tämä ei nyt... 223 on nyt kyllä tässä esittelijän äänestyslistalla vuorossa, mikä minulla on. No, hetkinen. Jos olet äänestäneet, niin voimme päättää äänestyksen tästä kohdasta. Eli hylätty joka tapauksessa 20 puolesta ja 22 vastaan. Ja seuraavaksi tarkastus, tarkistus 225. Äänestys päättyy 40 puolesta, 4 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Sitten kompromissi F. Äänestys päättyy. 44 puolesta, eikä kukaan vastusta, eikä äänestä tyhjää, joten siirrytään kompromissiin G. Äänestys alkaa. G on vuorossa. Äänestys päättyy. 39 puolesta 6 vastaan. Ja niitä siirrytään kompromissiin H. Ja se on seitsemässä osassa. Eli ensimmäinen osa kompromissista H, ensimmäinen osa äänestettävänä. Äänestys päättyy 40 puolesta tai 5 vastaan. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta 5 vastaan. Ja sitten kolmas osa. Äänestys päättyy. 22 puolesta ja 22 vastaan, eli se raukeaa. Ja neljäs osa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 5 vastaan ja viides osa. Äänestys päättyy. 39 puolesta 5 vastaan. Kuudes osa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 5 vastaan ja yksi tyhjää ja seitsemäs osa äänestys päättyy. 40 puolesta 5 vastaan. Ja sitten siirrytään kompromissiin I. Missä se onkaan? Sieltä löytyi.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 Siis EPP-jäsenten puolesta, niin minä sanon, että tämä lista, joka meille on toimitettu, niin tämä ei ole lopullinen. Tämä on lopullinen tehty aamupäivän loppupuolella. Doffman esimerkiksi, hänellä on kaikkein uusin teksti. Herbert Hoffman pitää katsoa, mitä hän viittilöi sitten äänestyksessä. <laughs> yeah. Right. The, the, the problem was... No niin, ongelma oli siinä, että me luulimme, että yksi tarkastus oli joutunut hukkaan, mutta se löytyi. Kyseessä oli Silvio sinun tarkistuksesi ja se tulee sieltä kompromissista U, mutta nyt jo unohdin, että missä oltiin menossa. Tai olla Iissä. Nyt äänestetään kompromissi Iistä. Ja äänestys on vielä auki, jos ette ole vielä äänestänyt, niin olkaapa hyvä. Ja nyt sitten äänestys päättyy. 42 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten seuraavaksi tarkastus 245. Votes closed. Äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan, joten se hylätään. Ja yksi tyhjä hänkin siellä oli. Sitten 248 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Kuusi puolesta 37 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Se raukeaa. Kompromissi J Äänestys päättyy. 41 puolesta ja kaksi tyhjää ääntä. Ja kompromissi K seuraavaksi. Äänestäkääpä nopeasti. Äänestys päättyy. 43 puolesta ja yksi vastaan. Ja seuraavaksi kompromissi L. Onko valmista? Äänestys päättyy. 42 puolesta eikä kukaan vastusta ja yksi tyhjää. Sitten kompromissi M. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, eikä tyhjiä ääniä. Sitten kompromissi N. Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan. Eli seuraavaksi kompromissi. Ei vaan tarkastus 23. Ja äänestys päättyy 36 puolesta ja 8 vastaan ja yksi tyhjä. Sitten kompromissi O. Kompromissi O Äänestys käynnistyy. Äänestys päättyy 42 puolesta yksi vastaan ja tarkastus 269 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 17 puolesta 26 vastaan ja yksi tyhjä, eli hylätään. Sitten kompromissi P Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Seuraavaksi kompromissi Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan. Ja kompromissi R seuraavaksi. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 4 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Sitten kompromissi 280, anteeksi, tarkas, tarkistus 284. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 22 vastaan, eli se hylätään tai raukeaa. Sitten kompromissi S. Äänestys päättyy. 44 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Sitten tarkastus 285. Äänestys päättyy. Kaksi puolesta, 42 vastaan, se raukea. Kompromissi T Äänestys päättyy. 43 puolesta ja kaksi vastaan. Ja sitten kompromissi U. Mikä se Silvin tarkistus teki siellä? Niin, se puuttuva 247 oli siellä kompromissi t eli nyt on vuorossa kompromissi U. Äänestys päättyy. 45 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Sitten 290. Äänestys päättyy. 20 puolesta 23 vastaan ja yksi tyhjä ääni, eli raukeaa. Sitten kompromissi V Äänestys päättyy. 44 puolesta yksi vastaan. Sitten kompromissi kaksois V. Ja äänestys päättyy. 44 puolesta ja yksi vastaan. Kompromissi X Äänestys päättyy. 41 puolesta, 4 vastaan ja 1 tyhjä. Sitten kompromissi Y. Äänestys päättyy. 43 puolesta, 3 vastaan. Ja seuraavaksi 38 työllisyysvaliokunnalta. Tarkistus 38. Äänestys päättyy. 34 puolesta 9 vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Sitten tarkistus 308. Äänestys päättyy. 5 puolesta 37 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kompromissi Z. No niin, nopeasti, nopeasti. Tämä on tietysti jännä, että saadaan kahvia, mutta vielä täytyy painella nappeja. Seitsemän ääntä vielä puuttuu. Nyt kompromissit Z. Äänestys päättyy. 44 puolesta ja yksi vastaan. Sitten kompromissi AA. Kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Ja äänestys päättyy 43 puolesta, yksi vastaan ja toinen osa Äänestys päättyy. 22 puolesta 22 vastaan, eli se raukeaa. Hetkinen, vielä avataan uudestaan äänestys tuossa tuosta äskeisestä, koska tässä nyt oli tämä kahvikin. Eli kun kansa pyytää, niin toisesta osasta äänestetään uudestaan. 46 on nyt äänestänyt, jaha. Äänestys päättyy. Voisitteko lukea toisen osan ääneen? Me äänestimme siitä, eli 23 puolesta ja 24 vastaan, eli se raukeaa. Ja sitten toinen osa. Niin, todella haluatko, että vielä tässä luetaan? Could you, Madam Chair, Rouva puheenjohtaja, voisitteko vielä toistaa tämän äänestyksen, koska se oli aivan sekava, en tiedä mikä oli tulos. Mistä me äänestimme? Ensimmäisestä toisesta koosiosta? Again. Niin, toisesta osasta äänestettiin uudestaan ja se raukesi kaksi kertaa. 22, 22 ensimmäisellä kerralla ja sitten 22 vastaan 24 toisella kerralla. Nyt todellakin en sanonut, että en suostuisi miksi, mutta kerron teille vain, että mitä tässä tapahtui, Jos se kannusta vaikuttaa olleen, niin, niin ihan mielelläni toki toistan äänestystuloksen tuosta toisesta osasta kompromissista AA. Eli niin, äänestetään kerran vielä. Kompromissi AA, toinen osa. Okay, the vote is now closed. Ja äänestys päättyy. Ja nyt meillä on 23 puolesta ja 24 vastaan, mutta nyt se on jo rauennut kolme kertaa. Toivottavasti hyväksytte äänestystuloksen. No niin, sitten siirrytään tarkistukseen 324 ja 300, hetkinen, hiljaisuutta. 46 47. vai 47? Meillä on 48 korttia, mutta koskaan ei ole tullut vielä 48 äänestystä äänestäjää. Se on ollut 44 ja 46 välillä. Ja sen takia aina odottelen, että kuinka monta aikoo painaa nappiansa. Ja siksi yritän antaa teille riittävästi aikaa tässä. Ne, jotka eivät äänestä ollenkaan, niin saisivat ottaa korttinsa mielellään pois. No niin, nyt sitten tarkistus 324 vuorossa. Nyt meillä on 49 korttia sisällä, eli yksi EPPn ylimääräinen kortti on siellä jälleen. Okay, we have 48. No niin, 48 korttia on sisässä ja 45 on äänestänyt. Nyt meillä on 46 ja yksi ylimääräinen EPP, eli yksi EPP-läinen, ottakaapa kortti pois. Many EPP. Yksi ylimääräinen EPP-läinen on siellä vielä. Nyt äänestys päättyy. 17 puolesta 27 vastaan. Se oli siis tarkistuksesta 3, 2, 4. Ja tarkoittaa sitä, että siirrytään kuutoseen. Kun äskeinen raukesi. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 27 vastaan ja yksi tyhjä ääni, eli raukeaa. Ja sen jälkeen kompromissi AB kahdessa osassa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 7 vastaan ja yksi tyhjää, eli hyväksytty toinen osa Toinen osa äänestyksessä. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 5 vastaan ja 2 tyhjää ääntä. Ja sitten siirrytään kompromissiin AC kahdessa osassa. Ensimmäinen osa AC-stä äänestyksessä nyt. I think I'm only going to close the... Sitten vasta kun ihmiset ovat hiljaa, että päätän äänestyksen. No niin, nyt äänestys päättyy. 39 puolesta 7 vastaan. Ja sitten toinen osa tarkistuksesta AC. Ja onko äänestetty? Äänestys päättyy 36 puolesta, 6 vastaan. Sitten kompromissi AD seuraavaksi. Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä. Tarkistus 339. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 6 vastaan ja 1 tyhjä ääni. Sitten tarkistus 340. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 26 vastaan ja kaksi tyhjää. Eli raukeaa sitten kompromissi AE. Äänestys käynnistyy. Äänestys päättyy. 44 puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjä. Seuraavaksi kompromissi AF. Onko valmista? Äänestys päättyy. Ja yksi EPP-läinen liikaa jälleen. Äänestys täytyy toistaa, ottaa uudestaan. Siis kompromissi AF. Äänestys alkaa uudestaan. Äänestys päättyy. 43 puolesta yksi vastaan. Kompromissi AG seuraavaksi. Äänestys päättyy. 43 puolesta ja kolme tyhjää ääntä. Kompromissi AH kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. 45 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta neljä vastaan. Ja sitten kompromissi A. I Äänestys alkaa AIstä. Äänestys päättyy. 42 puolesta ja kaksi tyhjää ääntä. Sitten kompromissi AJ kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Ja äänestys päättyy. 39 puolesta, neljä vastaan ja kolme tyhjää. Sitten toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 5 vastaan ja yksi tyhjää, eli hyväksytään. Ja siispä siirrytään kompromissiin AK Äänestys päättyy. Hetkinen, seitsemän pitäisi vielä äänestää. Äänestäkääpä. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kolme vastaan ja kaksi tyhjää. Sitten kompromissi AL. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Sitten tarkistus 39. Onko valmista? Äänestys päättyy. Oi voi. Yksi ylimääräinen EPP. Ihan viime hetkellä laittoi korttinsa sisäinen painoin nappia, eli täytyy toistaa äsken suoritettu äänestys. Tarkistus 39. Tarkistetaan tai toistetaan siis äänestys tarkistuksesta 39. Onko valmista? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 17 vastaan ja yksi tyhjä. Sitten kompromissi AM Ja onko valmista? Äänestys päättyy. 44 puolesta yksi vastaan. Ja sitten kompromissi AN. Onko valmista? Äänestys päättyy. 39 puolesta 6 vastaan. Ja sitten tarkastus 388. Äänestys päättyy. Viisi puolesta 39 vastaan. Kompromissi AO. Äänestys päättyy. 43 puolesta ja kolme tyhjää ääntä. Sitten kompromissi AP. Äänestys päättyy. 43 puolesta ja kolme tyhjää ääntä. Sitten 391. Onko valmista? Äänestys päättyy, päättyy hetken päästä. Äänestäkääpä. 17 puolesta 25 vastaan. Sitten 392 Äänestäkää nopeasti loppuun. Viisi on vielä äänestämättä. Nyt päätän äänestyksen. Äänestys päättyy 16 puolesta 26 vastaan. Eli se raukeaa. Sitten 395. Onko äänestetty? Äänestys päättyy 21 puolesta 24 vastaan ja yksi tyhjä, eli se raukeaa 396 seuraavaksi. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan, sekin raukeaa. Sitten 393 ja 43. Ne ovat samanlaiset. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 27 vastaan. Se raukeaa. Tarkistus 394. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 19 vastaan. Se hyväksytään. Sitten kompromissi jotakin, mikä se onkaan. A6. Kompromissi AQ. Se siirtyy tuossa sivulta toiselle tai jakautuu kahteen listalla. Onko valmista? Viimeinen mahdollisuus äänestää. Äänestys päättyy. 43 puolesta ja yksi vastaan. Sitten kompromissi AR Onko valmista? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan. Sitten kompromissi AS. Äänestys päättyy. 45 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Sitten seuraavaksi kompromissi AT. Onko valmista? Äänestys päättyy. 46 puolesta. Ja sitten kompromissi AU. Äänestys päättyy. 46 puolesta. Kompromissi A2V. Onko valmista? Äänestys päättyy. 45 puolesta ja yksi tyhjä ääni sitten kompromissi. Neljän, anteeksi, tarkistus 407 hetkinen. Mitenkä se olikaan? Tämä raukeaa, jos yllä olevista jokin hyväksytään. Uskoaksemme tarkastus 407 raukeaa ja esittelijäkin on samaa mieltä, joten seuraavaksi mennään kompromissiin AX, ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, eli se hyväksytään yksi vastaan. Ja sitten toinen osa Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan ja yksi tyhjä ääni, eli se hylätään. Sitten tarkastus 410. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy ihan hetken päästä. Päättyi. 41 puolesta, kolme vastaan, eli hyväksytään. Sitten kompromissi AY. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme vastaan, eli hyväksytään sitten tarkastus 50, anteeksi, 61 Äänestys päättyy. 39 puolesta 5 vastaan, eli hyväksytään sitten tarkistus 58 ja ää, äh, tarkistus 4. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 10 vastaan. Ja seuraavaksi työllisyysvaliokunnalta tarkastus 5 Äänestys päättyy. 17 puolesta 27 vastaan, eli se ei mene läpi. Sitten tarkistus 60. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan. Sitten sitten tarkistus kuusi työllisyysvalikunналta. Ja hetkinen, se raukeaakin. Hyvä, että huomasitte. Sitten tarkistus 59. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 10 vastaan. Ja sitten tarkistus kolme työllisyysvalikunnalta. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 11 vastaan ja kaksi tyhjää. Sitten kompromissi AZ. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan. Sitten tarkistus 68. Onko valmista? Äänestys päättyy 39 puolesta 5 vastaan. Niinpä kompromissi BA seuraavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Onko valmista? Äänestys päättyy 25 puolesta 20 vastaan, eli se hyväksytään. Sitten toinen osa Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan, joten se osa hylätään. Sitten siirrytään tarkistukseen 69. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin, siis tarkistus 69 oli kyseessä. Äänestys päättyy. 41 puolesta 3 vastaan. Tarkistus 70. Voisimmeko äänestää yhtenä ryhmänä 70 aina 74 asti? 70-74, voimmeko äänestää? Four. Okay, right. Kyllä kaikki muut paitsi 74 on poikkeus. Okay, look, it's quicker to just do it than argue. Selvä. On nopeampaa mennä kohta kohdalta, tai siis tarkistustarkistukselta 70. 70 äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. 41 puolesta ja 4 hyvä, hylätty, äh, 4 vastaan. Ja sitten 71. Äänestys päättyy 44 puolesta, eli hyväksytty. 72

Onko valmista? Nopeasti nyt. Äänestys päättyy. 27 puolesta 17 vastaan. Kompromissi BB. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Oletteko valmiit? Äänestys päättyy. 43 puolesta, 3 vastaan. Sitten toinen osa Äänestys päättyy. 39 puolesta 6 vastaan. Sitten tarkistus 78. Onko valmista? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 17 vastaan. Sitten tarkistus 79. Votes closed. Äänestys päättyy. 24 puolesta 21 vastaan. Tarkistus 80. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 18 puolesta 26 vastaan, eli hylätään. Sitten yhdeksäinen työllisyysvalikunnalta. Votes closed. Äänestys päättyy. 34 puolesta ja 9 vastaan. Sitten 81 Äänestys päättyy. 27 puolesta 17 vastaan. Tarkistus 82. Oletteko valmiit? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 14 vastaan. Ja sitten tarkistus 83. Oletteko valmiit? Äänestys päättyy 27 puolesta 15 vastaan. Sitten tarkistus 84. Oletteko valmiit? Äänestys päättyy 17 puolesta 28 vastaan, eli hylätty. Sitten 85. Äänestys päättyy. 35 puolesta 8 vastaan hyväksytty. 86. Äänestys päättyy. 40 puolesta 3 vastaan. 87. Äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan. Hylätty siis. 88. Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan. Hylätty. 89. Votes closed. Äänestys päättyy. 9 puolesta 35 vastaan. 90. No niin, nopeasti, nopeasti. Meiltä loppu aika kesken, ellei me vähän hoputa tässä tahtia. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan, hylätty. 10 työllisyysvaliokunnalta.

Äänestys päättyy 36 puolesta, 8 vastaan, 93. Äänestys päättyy 28 puolesta, 17 vastaan ja 11 vuorossa. Työllisyysvaliokunnalta tarkistus 11. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy 17 puolesta 27 vastaan. Sitten tarkistus 12 työllisyysvalikunnalta. Äänestys päättyy 17 puolesta 27 vastaan, eli hylätty 94 Äänestys päättyy. Viisi puolesta 39, anteeksi, viisi puolesta 39 vastaan, eli hylätty. Sitten kompromissi BC neljässä osassa ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy 37 puolesta, 8 vastaan, eli hyväksytään toinen osa Oletteko valmiit? Ja äänestys päättyy. Eli hylätty. Kolmas osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten neljäs osa. Neljäs osa äänestyksessä nyt. Onko valmista? Äänestys päättyy. 21 puolesta 24 vastaan, eli hylätty. Sitten kompromissi BD viidessä osassa. Ensimmäinen osa äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. Se hyväksytään. Toinen osa Äänestys päättyy. Se hylätään. 22 puolesta 25 vastaan. Sitten kolmas osa. Olkaa hiljaa, olkaa niin hyvät. No niin, äänestys päättyy. 36 puolesta 10 vastaan, eli hyväksytään. Ja sitten neljäsosa. Mm. vieläkö on äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty neljäsosa. Ja sitten viidesosa äänestyksessä. Äänestys päättyy. Ja tämä osa hylätään 22 puolesta 25 vastaan. Sitten kompromissi BE Onko valmista? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 41 puolesta 4 vastaan. Sitten tarkistus 106. Äänestys päättyy. Hylätty. 107 Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 21 vastaan. Olkaa hyvät. Jos todella, jos haluatte saada nämä äänestykset päätökseen tänään, niin meidän täytyy nyt vain mennä eteenpäin. BF seuraavaksi. Kompromissi BF kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksessä. Onko valmista? Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta. Ja sitten toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta 32 vastaan. Ja sitten kolmas osa. Äänestys päättyy. 41 puolesta 5 vastaan, eli hyväksytty. Ja sitten 113 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 114 Äänestys päättyy. Hetkinen, nyt on taas yksi EPP-läinen liikaa. Right, vote's closed. Äänestys päättyy. No niin, hylätty. Kompromissi BG. Vote's closed. Äänestys päättyy. 42 puolesta ja kolme tyhjää ääntä. Ja sitten mennään 122. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 39 puolesta ja 5 vastaan. Sitten, missä on tarkistus kuutonen? Ei vaan 123 ensin. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta 4 vastaan. Sitten tarkistus 18 työllisyysvalikunnalta. Äänestys päättyy. 18 puolesta 25 vastaan eli hylätty. Sitten 124 Onko valmista? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 39 puolesta, 5 vastaan. 125. Onko valmista? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 17 puolesta 28 vastaan. Ja sitten tarkistus 6 putoaa pois. Seuraavaksi 126. 126. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. No nyt meillä on liikaa EPP-läisiä taas yksi. Hei, come on, kuka siellä on laittanut korttinsa sisään? Kiitoksia. No niin, hylätty. 18 puolesta 27 vastaan. Sitten 127. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 28 vastaan. Sitten tarkistus 19 työllisyysvalikunnalta. Ja se onkin pudonnut pois. Ei vaan ei ole pudonnut pois. Siis 19 äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. No nyt se on rauennut. Sitten tarkistus seitsemän. Eli se putoaisi pois, jos jotakin on hyväksytty, mutta näin ei ole käynyt. Eli äänestys päättyy. No tämä on nyt hylätty. 22 puolesta, 23 vastaan. Sitten 128. Äänestys päättyy. 23, 23 eli raukeaa. 129 EPP-läisiä jälleen yksi liikaa. Te olette todella innokkaita. Joku EPPltä sieltä voisi nyt nykäistä kortinsa pois. No niin, äänestys päättyy. Se hävittiin 21 puolesta 22 vastaan. Sitten 130. Onko valmista? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 27 puolesta 17 vastaan. 131. Äänestys päättyy. Hylätään 17 puolesta 28 vastaan. Sitten 132. Äänestys päättyy. Hylätään myös 17.27 vastaan. Sitten tarkistus 8. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta 5 vastaan. 134. Äänestys päättyy hyväksytty 31 puolesta ja 2 vastaan. 135 äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 18 vastaan. Kompromissi BH. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta 5 vastaan. Sitten 139 tarkistus. Onko valmista? Äänestys päättyy. Se ei mennyt läpi 17 puolesta 27 vastaan. Sitten 140. Äänestys päättyy. Hylätty 19 puolesta 26 vastaan. Sitten 141. Äänestys päättyy. 17 puolesta 28 vastaan. Sitten 20 työllisyysvaliokunnalta. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta 28 vastaan. Sitten 142. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta 7 vastaan. Ja sitten 143. Äänestys päättyy hylätty. 17 puolesta 28 vastaan. Sitten 145. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. No hylätty. 15 puolesta 28 vastaan. Ja sitten tarkistus 9 raukeaa ja sen jälkeen 144. 144 äänestyksessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta yksi vastaan. Ja 146 on rauennut näin ollen ja 147 äänestyksessä nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta 16 vastaan 148. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 9 vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissi BI. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta, 2 vastaan. Sitten 153. Äänestys päättyy hylätty. 20 puolesta 24 vastaan. Seuraavaksi 154. EPP-läisiä jälleen yksi liikaa. Kovasti te yritätte siellä. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta 17 vastaan. Ja sitten 155 Onko valmista? Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta 23 vastaan. 156. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta 27 vastaan. Ja sitten 22 työllisyysvaliokunnalta. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 28 vastaan. 157. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 28 vastaan. Sitten 23 työllisyysvalikunnalta. Äänestys päättyy. 39 puolesta 6 vastaan hyväksytty. Eli loput sitten putoavat pois. Enkä nyt ole ihan varma mihin asti tuonne 160. Aivan 120, 160 vuorossa nyt. Äänestäkää, äänestäkää. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätään. 10 puolesta 21 vastaan. Sitten 161 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta, yksi vastaan. 163. Onko valmista? Painakaa nappeja reippaasti. Äänestäkää, äänestäkää vielä seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta 13 vastaan. 164 seuraavaksi. Onko valmista? Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan hyväksytty siis. Ja sitten 167 seuraavaksi. 167. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta ja 18 vastaan. Ja sitten 24 työllisyysvaliokunnalta. Onko valmista? Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 26 vastaan. Sitten kompromissi BJ. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 43 puolesta kolmen vastaan. Ja sitten toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta viisi vastaan. Ja sitten näin tarkistettuna tekstistä, tekstistä äänestys kokonaisuudessaan. Niin, nyt me äänestämme tekstistä näin muutettuna, koska sitä emme ole vielä tehneet liikaa. Yksi taas EPPltä. Kiitokset. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta ja 4 vastaan, eikä tyhjiä ääniä. Ja nyt sitten lainsäädäntöpäätöslausilmasta äänestys. Äänestäkää, äänestäkää. Hyvä. Nyt kohta äänestys päättyy. Äänestys päättyi. 41 puolesta ja neljä vastaan. Joku tästä katosi tuolla välin. Kiitoksia paljon. Nyt meillä on aika vähän aikaa. Yes. I give the floor to Annan Elisalle lyhyesti puheenvuoron. Eu sei que todos estamos cansados, mas peço desculpa, eu não posso deixar de... Niin, en voinut tässä olla puuttumatta tässä lopussa vielä. Minä haluaisin kiittää siitä, että meillä on nyt neuvoston kanssa neuvotteluihin vankka enemmistö. Minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, erityisesti Karl Haglundia, joka on myös toisen mietinnön laatija, jota me tänään käsittelemme. Hän on toiminut loistavasti ja me olemme muiden varjoesittelijöiden kanssa myös tehneet hyvää yhteistyötä. Eräitä asioita voitaisiin tietenkin vielä parantaa. Minä haluaisin kiittää sihteeristöä Francesco Calzania ja myöskin valiokunnan Ekonvaliokunnan valiokunnan sihteeristöä ja kaikkia muitakin kollegoita. Kaikki ovat tehneet hyvää työtä ja ovat tehneet suuria myönnytyksiä tässä. Right, colleagues, we are going to run out of interpretation time. Siis meiltä loppuu tulkkausaika pikapuoliin. Ja nyt ehdotankin, että jatkamme aivan suoraan tästä. Meillä on pikkuhetken ajan vielä tulkkaus. Ja nyt me siirrymme sitten Rova Kuladin mietintöön. Me olemme Guladin mietinnössä 55, 56 ja 57, jotka ovat ehdotuksen hylkäämisestä. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 4 kautta 38 hylätty, eli 96 ei tarvitse ääntää. Eli nyt meillä on numero yksi oikeusperusta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 38 kautta 8. 58. Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä vielä kymmenen äänestämättä. Äänestys päättyy. Raukeaa 19.19. 19. Täällä oli monta, jotka jättivät äänestämättä. Ja sitten 180. Tämä yhdessä 186 asti. 180 ja 186 yhdessä. Liisa, mitä et voi äänestää? Siis voimme. Siis eh, ovatko kaikki äänestäneet? Mitkä siis, mitkä kolme? Ensimmäiset kolme, yhdessäkö? Ettekö voi äänestää yhdessä niistä? No niin, ensin kolme, ensimmäistä 180-183. No niin, täällä on yksi liikaa EPPstä. EPPstä yksi liikaa huomautan. Äänestys päättyy. Hylätty. 3 kautta 40. 184 1848586 yhdessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Viisi puuttuu. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. 29 vastaan 14 puolesta. 187 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta 41 vastaan. Kompromissi A kahdessa osassa. Ovatko ensimmäinen, eh, kaikki äänestäneet? Ensimmäinen osa on hyväksytty, 41 puolesta 4 vastaan. Sitten toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 5 vastaan. Sitten menemme 108, 199 ja 200. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi puolesta 43 vastaan. 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35, 6 puolesta 3 vastaan. Sitten 207 seuraavana. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta 30 vastaan. Kompromissi B. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta 6 vastaan. 220 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 18 puolesta 26 vastaan. Sitten kompromissi C. Siinä on kolme osaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 44 puolesta yksi vastaan. Sitten toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta yksi vastaan. Sitten kolmas osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta kolme vastaan. 246 seuraavana. 246. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty kolme puolesta 42 vastaan. Kompromissi D 2 osa Ensimmäinen osa Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 3 vastaan. Kakkososa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 7 vastaan. 263 seuraavana. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty kolme puolesta 42 vastaan. Kompromissi E. Tässä on viisi osaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hy- hyväksytty 43 kautta 0. Seuraava osa Kakkososan äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta, 6 vastaan kolmasosa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta, 6 vastaan. Neljäsosa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta 6 vastaan viidesosa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 18 vastaan. Seuraavana 286. täällä nyt on joku EPP. Ylimääräinen EPP. Ovatko kaikki äänestäneet, jotka haluavat äänestää? Nyt äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 27 vastaan. 287. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kolme puolesta 42 vastaan 288. Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 31 vastaan. 289. Äänestys päättyy. Hylätty 13 puolesta 30 vastaan. Empl 21. Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 28 vastaan. Kompromissi F, ensimmäinen osa Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta kolme vastaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 9 vastaan. Sitten me mene 2 9 7. Ai niin tämä raukeaa. Kompromissi G kaksi osaa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta yksi vastaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puolesta kolme vastaan. Numero 53 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta yksi vastaan. Kompromissi H. Tässä on vain yksi osa ja täällä on suullinen tarkistus. Äänestämmekö suullisesta tarkistuksesta? Kyllä, siitä ensin. Vielä pari ääntä puuttuu. Nyt äänestys päättyy. Nyt äänestys on päättynyt. Se on hylätty tämä suullinen. 16 puolesta 27 vastaan. Sitten kompromissi. H. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 kautta 16. Sitten sitten 298. Äänestys päättyy. Nämä olivat itse asiassa yhdessä 298, 299 hyväksyt, ylätty. Sitten kompromissi I, ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytti 40 puolesta, 4 vastaan toinen osa. Äänestys toisesta osasta. Tämähän menee nyt nopeammin näiden nappien kanssa, mutta kyllä tähän vieläkin menee aikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kahdeksan ääntä puuttuu. Tämä on hyväksytty 33 puolesta, 5 vastaan sitten kompromissi J. Kompromissi J. Ensimmäinen osa äänestys päättyy. 42 puolesta yksi vastaan. Sitten toinen osa Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 5 vastaan. Sitten kompromissi K neljässä osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta 7 vastaan toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 20 vastaan osa Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta 6 vastaan neljäsosa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta 6 vastaan. Sitten kompromissi L, kaksi osaa. Ensimmäinen osa Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta 7 vastaan. Toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta 7 vastaan. Sitten 307. Niin, äänestäkääpäs. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 28 vastaan. Kompromissi M. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta 3 vastaan numero 59. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Numero 60. Äänestäkääpä. Viisi puuttuu. Äänestys päättyy. Minä suljen äänestyksen. Mm. Hylätty. Kaksi puolesta 43 vastaan 61. Äänestys päättyy. Hylätty Viisi puolesta 38 vastaan 63. Äänestys päättyy hylätty 17 puolesta 28 vastaan. Kompromissi N. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta 2 vastaan. Sitten kompromissi O. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta 2 vastaan. Sitten kompromissi B. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta 1 vastaan. Menemme kompromissiin Q. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 44 puolesta ei kukaan vastaan kaksi tyhjää. Sitten tarkistus 77. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onko, ovatko kaikki äänestäneet 37 puolesta kuusi vastaan?

Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 4 vastaan. Sitten Employment 1, työllisyysvaliokunnan ykkönen. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 38 puolesta 5 vastaan. Sitten kaksi Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta 7 vastaan. 84. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43, 2 tyhjää. 85 Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta 18 vastaan. 86 vedetään pois 88. Äänestys päättyy numerosta 88, hyväksytty 29 puolesta 15 vastaan, kompromissi S. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 ja 2 vastaan. Kompromissi T. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 36 puolesta 7 vastaan. Kompromissi U. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta kolme vastaan. Kompromissi V. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 40 puolesta yksi vastaan. Numero 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta 2 vastaan. Kompromissi 2 V. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta. Sitten numero 97. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 28 vastaan. 98 äänestys päättyy. Hylätty 8 puolesta 33 vastaan 99. Äänestys päättyy. Hylätty. 5 puolesta 38 vastaan 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta 7 vastaan. Sitten menemme numeron 3, 2, anteeksi, 102 Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 28 vastaan. Työllisyysvaliokunnan kolmonen. Empl 3 nyt äänestyksessä. Siis 102 ei hyväksytty. Hetkinen. Siis mitä? 12, sehän hyväksyi. Niin, anteeksi, kyllä tämä raukeaa, koska 12 hyväksyttiin. 108. 103. Äh, Äänestys päättyy hyväksytty 37 puolesta 6 vastaan. Sitten seuraava raukea 104 Äänestys päättyy. Hylätty 6 puolesta 37 vastaan. Empl 5. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 25 vastaan 105. Äänestys päättyy hylätty, kolme puolesta 40 vastaan, 106. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta 8 vastaan. Seuraava raukeaa. Sitten kompromissi X. Äänestys päättyy hyväksytty 33 puolesta 8 vastaan. Menemme 108. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 8 puolesta 35 vastaan. Sitten kompromissi Y. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta vastaan kahdeksan. Sitten kompromissi Z. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 6 vastaan. Sitten 118. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta. Kukaan ei ole vastaan. Sitten menemme 120. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 4 vastaan. 124. 125. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 25 vastaan. 126. Äänestys päättyy. Hylätty. Ei kukaan puolesta 40 vastaan. 127. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 23 vastaan 128. Äänestys päättyy. Hylätty 2 puolesta 41 vastaan. 129. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 24 vastaan. Sitten esittelijän numero 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta 10 vastaan. Kaksi seuraavaa raukkaa raukeavat ja seitsemänkin 131. 131. Ovatko kaikki halukkaat äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 22 puolesta 16 vastaan. 132 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta 27 vastaan. 133. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 3 vastaan. 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta kolme vastaan. Kompromissi AA. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta kolme vastaan. 135. Äänestys päättyy hylätty 15 puolesta 29 vastaan 136. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta 8 vastaan 137. No niin, me siirrymme 141. Äänestys alkaa 141. 141. Se on hylätty 4 puolesta 38 vastaan. 142 Äänestys päättyy hylätty 20 puolesta 22 vastaan. 143. Äänestys päättyy hylätty 3 puolesta 41 vastaan. 144. Äänestys päättyy hylätty 15 puolesta 29 vastaan 145. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 26 vastaan. 25. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 24 puolesta 19 vastaan. 9146 raukeavat 147. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 3 puolesta ja 39 vastaan. 148. Ovat Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta kaksi vastaan. 149. Äänestys päättyy. Hylätty kolme puolesta 40 vastaan. Sitten 10. Äänestys päättyy.

Äänestys päättyy. Hylätty yksi puolesta 43 vastaan 151. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 puolesta 7 vastaan. Seuraavana 155. 155. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 5 puolesta 40 vastaan. 156, 7, 8 ja 9 ne ovat kaikki samanlaisia. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 8 puolesta 35 vastaan 160. Nyt äänestämme numerosta 160. Sata kuusikymmentä, olkaa hyvä, äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty seitsemän puolesta 26 vastaan. 161. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 26 vastaan 162. Äänestys päättyy. Hylätty 17 puolesta 27 vastaan numero 26. Äänestys päättyy. Hylätty. 9 puolesta 35 vastaan. Employment 11. Äänestys päättyy. Hylätty 21 kautta 21. Numero 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty 44 kautta 1. Sitten on kompromissi AB kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta 4 vastaan. Hyväksytty. Sitten seuraava osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta 9 vastaan. Eli sitten menemme numeron 170. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 10 puolesta 34 vastaan. 171 Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 30 vastaan. Sitten numero 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta 5 vastaan. 172 Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta. 173. Äänestys päättyy. Hylätty 3 puolesta 41 vastaan. 174 ja 5. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vast- puolesta 29 vastaan.

Se raukeaa. Hylätty. 23 kautta 23. 178. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta, 43 vastaan, 177. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy.

hyväksytty 30 puolesta 15 vastaan. 31 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta 1 vastaan. Kompromissi AC. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta yksi vastaan. Kompromissi AD. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta kolme vastaan. Kompromissi AE. Äänestys päättyy hyväksytty 42 puolesta 4 vastaan. Sitten kompromissi AF. Täällä on liikaa EPPn väkeä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 2 vastaan. Sitten me äänestämme muutetusta tekstistä. Kaksi ääntä tarvitaan vielä. Yksi vielä puuttuu. Nyt äänestys päättyy. On hyväksytty 33 puolesta 14 vastaan. Ei tyhjiä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Yksi ääni puuttuu, kiitoksia. Äänestys päättyy. Tässä on 36 puolesta, 11 vastaan, ei kukaan tyhjää. Onneksi olkoon. No niin, sitten. Very quickly, thank you everybody. Sharon, mut yksi sana. Kiitos kaikille. It's no problem to go further. The interpretation will be lost. But, uh, yeah, okay. Right. We are, we are, we are carrying, we are carrying on. Me jatkamme. No, I know, but we just... Tiedän, mutta olemme vahvistaneet sen, että voimme jatkaa, vaikkakin tulkkaus sitten päättyy. Muutoin täytyy palata sitten aamulla heti saman asian pariin ennen valiokunnan kokousta. Madame la Présidente, pour le Niin, rouva puheenjohtaja, minua, minä vastustan sitä, että äänestyssessio tehdään en, ilman tulkkeja. Meidän täytyy pystyä jatkamaan kompromissin hengessä. Olen todella pahoillani. Toivon, että meillä olisi enemmän aikaa, jos joku nyt sitten eksyy, niin muutet, yritetään me muut, muutamalla kellä auttaa. No niin, me äänestämme ensin hylkäämisestä. Haaglundin mietintö on kyseessä. Äänestys alkaa, hylkäämisäänestys. Okay. Hang on, wait, wait, we're not in the middle of a vote, Udo. What, hang on, what's... There's a lot of noise. Nyt on aika lailla melua salissa. Niin, voitteko selvittää, miten tämä nyt jatkuu? Onko meillä siis tulkit jatkossa vai ei? Siis meillä ei ole tulkkausta. No, miksemme sitä äänestä huomenna? Me voisimme aivan hyvin jatkaa huomenna aamuna tätä kokousta. Ja tässähän kollegani on puhunut, miksi me voi jatkaa huomis aamuna silloin meillä olisi tulkoa sekä mitään ongelmia. we, we, did actually ask Madame, la Présidente, Hyvä puheenjohtaja, minä protestoin sitä, että tul- äänestäessä ei ole tulkkausta, mutta minä ehdotan, että me kuitenkin jatkamme eh, äänestyksiä, koska meillä tulee olemaan vaikeuksia saada tarpeeksi äänestäjiä paikalle jatkossa. With, with, with, with regret, I think that is, is probably the, the... Todennäköisesti tämä on yleinen tahtotila, ja näinhän me jo ilmoitimme. Toki voimme tästä äänestää, mutta uskon, että enemmistö haluaa jatkaa niin. We already, did we already... Puhuimmeko me jo tulkkien kanssa? Olemme kysyneet, haluavatko he jatkaa? Ja ovatko he sanoneet, haluaisin, että te kysytte, kirjoitatte kirjeen. They are, they are, they are bound by certain Heitä sitovat tietyt työajat, joita täytyy noudattaa. Yleensä tulkit ovat varsin avokätisiä ja antavat lisäaikaa, mutta – silloin, kun tulkkaus loppuu. Ja jos jollakin on sitten ongelmia, niin viittilöikää. Ja nyt olemme siis äänestyksen tuoksinassa. Hylkäysäänestys, joku, jos joku vielä aikoo äänestää, kuusi siellä taitaa puuttua. Äänestäkääpä nyt. More votes, right, I'm closing. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 3, 36. Nyt oikeudellinen lausunto. Ään, äänestys alkaa. Oikeusperusta. Puheenjohtaja korjaa. Amendment 34. Right. right. Okay. Vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 13.26. Kompromissi A Votes closed. That's carried 39 to 3. We now go... Äänet 39.3. Nyt 159 tarkistus. 159. Onko vielä äänestäjä? Äänestys päättyy. Hylätty äänin 17.25. Tarkistus 161. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty äänin 15.25. 162. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty äänin 1.41. 1.63. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 3.37. Kompromissi B. Viidessä osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 43. Toinen osa. He says it's five parts, but we'll get there in the end. Yeah, well, we'll work out. Has everybody voted? Still four more people. Vielä neljä on äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38.2. Kolmas, kolmasosa. Viiden pitäisi vielä äänestää. Äänestys on juuri päättymässä. Hyväksytty äänin 25.15. Neljäs osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 37.5. Viidesosa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 37.6. Mikä tämä sitten on? Now got another. Nyt toinen äänestys. Kuudessa osassa. Tämä taisi nyt olla sitten osa yksi. Pitääkö tästäkin vielä äänestää? But the rest of the text is still uh, not voted. Right, oh well, we're voting the rest of the... Loput tekstistä, siitä äänestetään. Loppuosa tekstistä, josta ei ole vielä äänestetty osissa. mm-hmm. Ymmärrämme tämän aivan täysin. Päivän selvää. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 227. Se on 227 is now being put. 227, siitä äänestetään nyt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi C, ensimmäinen osa. That's my own group, didn't it, there? Mm. But accidentally. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 36, 5. Toinen osa. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 36, 6. Kompromissi D. Ensimmäinen osa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38, 3. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 41, 3. 2, 4, 9. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 39, 4. Kompromissi E. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 43.1. Kompromissi F. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 41, 1. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 41, 1. 251. Äänestys päättyy hylätty äänin 5.38. 252. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty äänin 15.28. Kompromissi I. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 39.0. Kompromissi H. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 42. G. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 41, 2. Ne ra- raukeavat kompromissi J. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi K. päättyy. Hyväksytty äänin 37.2. Kompromissi L. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 40 0. Seuraava on tarkistus 6. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38, 2. 62 raukkea, 7 vedetty pois, 8 raukkea, 10. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38.5. 48. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 2, 39, 47. Voimmeko ottaa yhtenä blokkina? Eipä tietenkään, ei koskaan. 47. Äänestys päättyy päättyy pian. No niin, 28.13 äänin hyväksytty. Loput raukeavat. Nyt 54. Ei, se kahdeksanhan hyväksyttiin, eli kompromissi M. Kompromissi M. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 37.4. Tarkistus 60. A, se raukesi 61. Siitä äänestetään. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 17.25. Tarkistus 63. Äänestys päättyy. Hylätty hyväksytty äänin 17.22, kompromissi N. Hyväksytty. Äänestys siis päättyy siis. No niin, hyväksytty. Mä olen e- ennustaja, näen jo ennalta tapahtumat. 64 ei rauennut. Tarkistus 64. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 17.24. Seuraava tarkistus 70. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 3.40. Työllisyys 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 23.19. Työllisyys 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38.4. Työllisyys 3 raukeaa 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 22.18. Työllisyys 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 20.18. Tarkistus 72. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 25, 18, 73. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 16.25. Voimmeko ottaa 74 ja 76 yhdessä. 74 ja 76 yhdessä. Molemmat hylättyjä. 77. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty äänin 3.37. 78. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 14.28. 79. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty ääni 31.3, työllisyys 7. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 14.22, 80. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin 30 10. 81. Hylätty äänin 2 41. Työllisyys 8. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 14.24.

Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 31, 7. Työllisyys 9. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 15, 26. 86. Äänestys päättyy hylätty äänin 1.40.87. Äänestys päättyy, päättymässä juuri. Äänestys päättyi. Hyväksytty äänin 32.7. Kompromissi O. Mikä ei toimi? Compromise O. Kompromissi O. Ovatko kaikki äänestäneet? Right. Votes closed. That's carried for... Hyväksytty ääni 42, 1. 95. Esittelijän suullinen tarkistus. Lisälause loppuun. Onko ongelmia suullisessa? äänestämme suullisen tarkastuksen kerran. Right. Deputy voted. Who's going to vote? Ovatko kaikki, jotka aikovat äänestää, äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15. 96. Has everybody voted? Votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 5.37. 97. Has everybody voted? Votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 16.27. Työllisyys 11. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 19.20. 98. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty äänin 5.36. 100. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 19.21. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 34.5. Tarkistus 99. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 5.38. Kompromissi P. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 42. Kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38.2. Siirrymme kompromissiin R. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 39, 0 ja 3 tyhjää ääntä. Kompromissi S kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38.3. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 25.17. Tarkistus 122. Päättyy. Hylätty äänin 4.36. Kompromissi T. Vielä muutama ääni puuttuu. Vieläkin muutama äänestäjä. Jatkakaa, jatkakaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 41.1. Nyt tarkistus 131. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 40, ei vasta ääniä 132. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 2.39. Tarkistus 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 39.2. Kompromissi U. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 42 ja toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 36, 6. Kompromissi V. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 41. 144 tarkistus. Tässä hieman sorminäppäryys kärsii. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 3, 40, 145. Should votes closed. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 3, 40, 146. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty äänin 5.36. Äänestämme yhdessä 147, 148, 149. Sopiiko tämä? Blokkina siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ihan tuota pikaa. 37 puolesta, 5 vastaan. Näin ollen näin muutetusta tekstistä äänestämme. Äänestys alkaa. Ja täytyy äänestää myös lainsäädäntöpäätöslausumasta, vaikka sitä ei sanota tässä listalla. Vielä kahden täytyisi äänestää. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjiä. Nyt lainsäädäntöpäätöslauselma, äänestys. Oletko kaikki äänestäneet? No niin, no niin. Vielä kolme jäljellä, kaksi jäljellä, yksi vielä. Äänestys päättyy. 38 puolesta viisi vastaan. Joku katosi. Onneksi olkoon, Carl. Very briefly, Carl, yes. Ihan lyhykäisesti vielä, Carl. Thank all colleagues for construct... Haluaisin vain kiittää kollegoita rakentavasta työstä ja erityiskiitokset Eliseltä tästä makroosasta ja koko tiimilleni. Right. What? Right. Um, right, we'll move straight on with... Siirrymme suoraan viimeiseen mietintöön. Vicky Fordin mietintöön. Äänestys alkaa tästä hylkäämisestä. Meillä on tässä vielä työtä tehtävänä. Tässä on tämä ehdotus, hylkäysehdotus. Painelkaapa nappeja. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty 438. Sitten oikeusperusta, tarkistus 42. Äänestys päättyy. Hylätty 39.1. Seuraavaksi sitten kompromissi A. Äänestys päättyy. 39.3. Hyväksytty. Sitten äh, tarkistus 14. Ei, vaan työllisyysvaliokunnan kuutonen. Työllisyysvaliokunnan kuutonen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 15.24.

118, 119 raukesi. 118. Äästys päättyy. Hylätty. 14.25. Tarkistus 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36.5. Tarkistus 120. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. yksitoista hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan seiska, yhteensopiva. Äänestys päättyy. Hylätty. 11.28. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36, 5, 121. Äänestys päättyy hyväksytty 40 0. 122 Äänestys päättyy. 40 0. 123. Äänestys päättyy. 39. Kompromissi B kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa kompromissi B. Äänestys päättyy. Hyväksytty nolla Toinen osa. Äänestys päättyy hyväksytty 29.12. Kompromissi C. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40.0. Tarkistus 132 Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 0. Kompromissi D. Äänestys päättyy. Hyväksytty 3011 kompromissi E. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39.2. Kompromissi F. Äänestys päättyy. 39.3. Hyväksytty. Kompromissi G. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 381. Tarkistus 138. Äästys päättyy. Hyväksytty 24.15. 142. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39.0. 144. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38, 2. 24 raukeaa, 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29.11. 145 raukea, 146. Äänestys päättyy. Hylätty 5, 36. Kompromissi H. Äänestys päättyy hyväksytty 30.13. Tarkistus 27. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36.4. Tarkistus 28. Hyväksytty 29.11. Työllisyysvaliokunnan 9. Äänestys päättyy. Hylätty 18.23. Nyt sitten kompromissi I neljässä osassa. Ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 28.15. Osa 2. Äänestys päättyy. 24.17 hyväksytty. Osa 3. kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 29.14. Ja osa 4. Ja osa 4 raukeaa. Osa 4 raukeaa. Seuraavaksi kompromissi J. Neljässä osassa. Ensimmäinen osa Hyväksytty 2815. Osa 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2418, osa 3. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty 14 28. Neljäsosa raukeaa. Siis osat kolme ja neljä raukesivat. Tarkistus 34. Äänestys päättyy hyväksytty 30.11. Luen täällä lappusia, mitä minulle on lähetetty. Pikku hetki. Sata raukeaa. Työllisyysvaliokunnan kymppi. 10 ja 11 unblock. Äänestys päättyy. Hylätty 13.27. 162. Äänestys päättyy. Hyväksytty 384. 163. Äänestys päättyy. 39.0. Hyväksytty. 164. Äänestys päättyy. Hylätty 17.24. 165. 169 ei ole vielä äänestänyt. Haluaako kukaan enää äänestää 165? Äänestys päättyy 35.4. hyväksytty. 166. Äänestys päättyy. Hylätty. 14.24. 167. Äänestys päättyy. Hylätty. 16.25. 168. Oletko kaikki äänestäneet? 168 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35.5. 169. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 16.24. Sitten 35. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 7.30. Sitten 170. 16, 25 ja sitten 171. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36, 4. Työllisyyden 12. Äänestys päättyy. Hylätty 14.26. 172. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38.4. 173. Äänestys päättyy. hylätty 5.33. 174 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys päättyy 27.12. 175. Äänestys päättyy 26.16 hyväksytty. Muut raukeavat. Kompromissi K. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 40. 0. Kompromissi L kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39.4. Osa 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26.17. Osa 3. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 20.23. Sitten seuraavaksi kompromissi M. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28, 12. Sitten 182. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 29, 13. 183. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38. Äh, Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 29.11. 186. Hylätty. 5.37. Kompromissi N. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 38.2. Tarkistus 44. Äänestäkääpäs nyt. Yes, the... Niin. Tulkit ovat täällä paikalla ja minä kiitän kaikkien meidän edustajien puolesta tulkkeja. Mutta eh, siis tässä ei pidä kuitenkaan odotella aina näin kauan äänestysten välillä. Painakaa nopeammin nappeja. 44, mitä sille tehdään? Öö, nyt on tarkistus 45. Äänestys päättyy. Hylätty. 16.24. Työllisyysvaliokunnan ykkönen. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38, 1. Tarkistus 46. Äänestys päättyy.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 että joku ehkä sitten kertoo minulle myös, kuinka minun pitää äänestää. Nytkö se saa ruveta ääneen? Niin, niin. Minäkin aloitan nyt. Madame la présidente, vous me regardez, vous votez. Te katsotte minua ja äänestätte sen mukaan, kun minä määrän. already anyway. Compromise. Ei vain 26 ihmistä enää äänesti. Öm, päätulkki ilmoittaa, että tulkkaus päättyy nyt.